Chers collègues, la séance... Hyvät kollegat, kokous on alkanut. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi äh, komissaari Georgievan. Tänään tunnemme, kuinka paljon innokkuutta täällä salissa on, sillä meillä on nyt ensi kertaa esitteillä vuoden 2016 talousarvio sellaisena kuin se on hyväksytty komissarikollegiossa kello 9.45. Kiitoksia hyvä komissaari, että tämä ensi esitys on täällä luonamme. ja me Ennen kuin kuulemme teidän puheenvuoronne, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Fernandesin mietinnössä parlamentti ilmaisi omat prioriteettinsa niiden suuntaviivan puitteissa, jotka hyväksyimme viime maaliskuussa. Ja eilen meillä oli toimielinten välisen maksuryhmän kokous ja huomioimme sen, että vuoden 2015 lopussa maksamattomien summien määrä ylittää 24 miljardin, kun se aiemmin oli vain 20 miljardia. ja toivottavasti päästään kahteen miljardin vuoden 2016 lopussa. Kun otetaan huomioon kolmikantaneuvottelut, jotka olemme vieneet loppuun, jotka koskevat maksuja, minusta tuntuu, että tänä vuonna maksuja koskeva keskustelu ei enää pelkästään koske tätä budjettikeskustelua, tätä budjettia, jota te nyt olette tulleet tänne e- e- esittelemään. Ja Tämä talousarviohanke on teille siis lähetetty sähköpostitse kello 9.59, eli aivan reaaliajassa tässä työskennellään. Hyvä komission varapuheenjohtaja, vielä kerran kiitos siitä, että tulette tänne paikalle. Annan teille puheenvuoron. Ah, merci, monsieur le président. Ah, c'est un honneur ah, d'être... Kiitos puheenjohtaja, on kunnia olla täällä kanssanne tänään. Uh, very... Me olemme erittäin kiitollisia teidän valiokunnallenne siitä, että komissio sai aivan välittömästi sen jälkeen, kun se itse hyväksyi tämän talousarvioesityksen vuodelle 2016, tulla sen esittelemään teille tänne valiokuntaanne. Euroopan parlamentti on antanut meille hyvin paljon tukea budjettikysymyksissä aiemmin ja toivomme teidän tukeanne myös tällä kertaa. Ehkä voisin aloittaa puheenvuoroni kertomalla, mm, mikä, miltä osin vuoden 2016 talousarvioesitys on erilainen kuin aiemmat. Se on nyt kolmas talousarvio uudessa rahoituskehyksessä. Se on kolmas e, ehdotus Junckerin komission puitteissa. Ja nyt meillä on todella siis äh, mahdollisuus pyrkiä äh, luomaan työpaikkoja, kasvua, vahvistamaan demokratiaa. Ja talouden elpyminen on käynnistynyt äh, jo nyt tässä 2015 ja ensimmäistä kertaa kaikissa jäsenvaltioissa Kyprosta lukuun ottamatta ollaan kasvun tiellä. Ja 2016 suhteen odotamme 2,1 prosentin kasvua koko EU-ssa, 1,9 prosentin kasvua euroalueella ja näin elpyminen on varmasti voimakasta, erityisesti mitä tulee työmarkkinoiden elpymiseen, siis työttömyyden vähentämiseen jäsenvaltioissa. Kolmas asia on se, että tässä talousarvioesityksessä olemme tehneet kovasti työtä tukeaksemme Euroopan unionin toimia uusien haasteiden suhteen, erityisesti haasteet, joita naapurustomme kriisit tuovat, Ukraina, Syyria, Irak, joitain huomioidakseni ja tietenkin sitten näiden kriisien vaikutus maahanmuuttoon. Ja kun maksusuunnitelmasta keskustellaan, on havaittu, että ulkoiset toimet eh, maksujen suhteen ovat eh, muuttuneet aika dramaattisesti. 28 prosenttia ovat ulkoisten toimien maksut lisääntyneet 26 prosenttia eh, maahanmuuton. Eli palaan tähän vielä, kun tuossa nyt tarkastelemme kohta näitä talousarvion yksityiskohtia. Tämän lisäksi te tuossa alkupuheenvuorossa aivan oikein puheenjohtaja mainitsitte, että vuoden 2016 talousarvio esitykseen on integroitu maksusuunnitelma näiden äh, maksamatta olevien määrien suhteen vuonna 2016. Tämähän 2 miljardia äh, on sisällytetty tähän 21 miljardiin, äh, kun näitä ralleja tullaan vähentämään. Mitkä ovat nyt sitten näitä pääasiallisia numerotietoja? 153,5 miljardia sitoumuksia, 1,04 prosenttia EUn BKTstä. Ja täytyy havaita ja ottaa huomioon se, että jos uudelleenohjelmointi sitoumusten kohdalla neutralisoidaan vuodelta 2015, niin siinä tapauksessa mm, kasvu olisi 2,4 prosenttia prosenttia kasvu, mutta jos uh, uudelleenohjelmointia ei neutralisoida, niin luonnollisesti vaikutelma on se, että uh, tilanne on laskusuuntainen, koska 21 uh, miljardia maksamattomia laskuja on. Sitten marginaalia sitoumuksissa on 2,2 miljardia 351,4 miljoonaa sitomus marginaalissa ja sitten joustovälineessä 124 miljoonaa euroa. Tämä on parempi budjettiesitys kuin aiemmat, siis 143,5 miljardia, 0,98 prosenttia eu maksujen kohdalla ja plus 1,6 prosenttia näin ollen. Ja marginaali on myös ihan hyvä, eli meillä on toimintavaraa siinä tapauksessa, että tarvetta ilmenee 1,6 miljardia tässä marginaalissa ja joustovälineessä maksujen kohdalla on 45,7 miljoonaa euroa. Ilmeistä on, että meidän on tietenkin oltava vaatimusten tasolla. Erityisesti juuri tämä maahanmuuttokysymys tulee meille asettamaan vaatimuksia. Mitä budjettipainopisteisiin tulee vuoden 2016 suhteen? Ne ovat teidän prioriteettien kanssa samalla linjalla lisää työpaikkoja, kasvua ja investointeja. Tuemme Euroopan talouden elpymistä lähes 66 prosenttia, eli yli puolet menee esiriin, äh, horisontti 2020 verkkojen Eurooppaan, äh, energiaunioniin, äh, digitaalisiin sisämarkkinoihin sekä nuorisotyöttömyysaloitteeseen. Haluamme, että talousarvio linkittyy, yhdistyy siihen, että laajennetaan ja syvennetään sisämarkkinoita. Mehän tiedämme, että sisämarkkinat ovat äärimmäisen keskeinen asia kilpailukyvyllemme. Sitten äh, luonnollisesti äh, vastaamme myös uusiin haasteisiin, äh, esimerkiksi globaalistumisen vaikutukset, maahanmuuton lisääntyminen. Eli nämä kysymykset ja tietenkin sitten myös tiukka taloudenpito. Edelleen tilanne on Äh, hyvin äh, vaikea monissa jäsenvaltioissa ja meidän on ehdottomasti oltava myös tarkkoja taloudenpitäjiä. Tiedätte, että nyt on neljäs vuosi, kun äh, henkilöstöä vähennetään prosentilla. Me tulemme tarkastelemaan tehokkuutta komissiossa niin, että saamme tehtyä enemmän vähemmillä voimavaroilla, että teemme kerta kaikkiaan työmme paremmin. Me olemme nyt matkalla kohti kestävää budjettia. Kaikki olemme kuluttaneet monia tuskaisia tunteja näiden kysymysten suhteen, kun siirryttiin uuteen monivuoteen rahoituskehykseen. Ja kyllä tämä tuska on kannattanut. Nyt saamme talousarvion, joka tulee olemaan kestävämmällä pohjalla. Mihinkä nämä rahat sitten menevät vuonna 2016? No, tiedän, että tätä voi olla tuskallista katsoa ja pahoittelen siitä, mutta te olette saaneet tämän paperiversion. Eli verrattuna 2000 2015 talousarvioon. Tässä taulukossa on siis vertailuluvut. Ja kun ajatellaan maksu, sitoumusmäärärahoja ja maksumäärärahoja, olemme jakaneet nämä eri sarakkeisiin ja sitten nämä vertailuluvut vuodelta 2015 ovat myös tässä vieressä. Ja nyt onkin tärkeää toteuttaa sopeutuksia, koska vuonna 2015 tuli poikkeuksellista lisärahoitusta lisätalousarviosta, kun nämä 21 miljardia siirtyivät vuodelta 2014 eteenpäin. Eli yritän tässä nyt esitellä teille sen, että sitoumusmäärärahat <clears throat> lisääntyvät lähes kaikissa otsakkeissa ja samoin maksumäärärahat. Ja tämä siis ottaen huomioon uudelleenohjelmoinnin neutralisointi, kun katsotaan vaikkapa näitä eri kohtia, niin näyttää siltä, kuin esimerkiksi kohesion kohdalla lasku olisi 15,9 prosenttia, mutta itse asiassa se on 3,5 prosenttia, kun otetaan huomioon tämä 21 miljardin siirto. Eli punaisella näette nyt ne kohdat, missä tämä poikkeuksellinen siirto vuodelta 2014 vuodelle 2015 sitoumusmäärärahojen suhteen näkyy ja näin näette sitten tämän todellisen tilanteen vuoden 2015 ja 2016 talousarvioiden välillä. Eli yksinkertaistettuna voin todeta, että kaiken kaikkiaan lisäys on 2,4 prosenttia sitoumusten kohdalla ja 1,6 prosenttia maksujen, maksumäärärahojen kohdalla. Eli Tämä on toki hyvin pientä kasvua, nousua, mutta joka tapauksessa mennään paljon terveemmän budjetin suuntaan. Tärkeämpi teille on ehkä tuo seuraava. Niin, ai niin, ja sitten ne marginaalit vielä tässä. Näette myös marginaalit, joita meillä on niin sitoumusten kuin maksujenkin suhteen. Muistattehan 2014 ja 2015 korjaavat lisätalousarvioesitykset. Komissiossahan me tuolloin halusimme e, todeta esittelevämme varovaisen 2016 talousarvio esityksen, jossa jää myös marginaalia niin, että kaikkea ei sidota alun alkaen. Näin, tässä olemme onnistuneet. Haluan todella esittää kiitokseni kaikille yksiköillemme, erityisesti niille, jotka käsittelivät näitä suurimpia otsakkeita ja puheenjohtajaa Nyt todella tämä näkymä on uskottavampi kuin mitä ehkä jotkut epäilivät. Ja kun katsotaan nyt sitten näitä maksumäärärahoja, niin näette, että tässä ollaan menossa kohti oikeaa suuntaa Uudet ohjelmat, niiden budjetit kasvavat asteittain ja vanhoja taas ajetaan alas. On hyvin tärkeää, että tämä täytäntöönpano siirtymä vanhoista uusiin ohjelmiin toteutuu, koska jos se ei toteudu ajallaan, tiedämme, että että eh, herra Depren eh, eh, jojo hyppelee enemmän kuin olisimme todellakaan toivoneet. Eli sitten meille olisi taas edessämme pian sellainen laskupino, jota meillä olisi vaikea käsitellä. Eli nyt todella siis 80 prosentin lisäys näiden määrärahojen suhteen verrattuna vuoteen 2015. 39 prosenttia on nyt uusien ohjelmien osuus vuonna 2015. Se oli huomattavasti pienempi. Ja näin voimme todella asteittain siirtyä kohti oikeaa suuntaa niin, että vanhat ohjelmat saadaan todella ajettua alas mahdollisimman pehmeästi, mutta kuitenkin tehokkaasti. Sitten seuraava kalvo käsittelee hallinto kustannuksia toimielimittäin. Komission kasvu, hallinto kustannusten kasvu on 1,5 prosenttia. Neuvostossa ja talous- ja sosiaalikomiteassa kasvu on erittäin maltillista ja sitten on joitain aloja, kuten tuomioistuin, jossa lisäys on aivan perusteltua. Tämähän liittyy tuomarien lukumäärän lisäämiseen. Sitten ulkosuhdehallinto, samoin suurempi lisäys siellä, koska omassa naapurustossamme nyt on ollut niin paljon kriisejä, että olemme joutuneet toimimaan esimerkiksi mission avaaminen Iranissa ja sitten mahdollisesti myös Mogadishussa. Itse asiassa muuten tämä Mogadishun Ja kun ajatellaan esimerkiksi Mogadishun edustusta, niin sehän tulee hyvin kalliiksi turvallisuustilanteen maassa ollessa näin kovin vaikea. Joten eh, nämä uusien edustustojen avaamiset ovat aiheuttaneet tiettyjä lisäkustannuksia, mutta tämä suuntaus ei tule jatkumaan tällaisenaan tulevaisuudessa, vaan tulemme olemaan hyvin äh, tarkkoja. Ja kun ajatellaan muuten joitain virastoja, esimerkiksi Frontexia, Äh, niin siihenhän on nyt kohdistunut tiettyä painetta äh, maahanmuuttokysymysten valvonnan suhteen. En ehkä äh, tähän luonnokseen nyt sitten syvennyt tämän enempää. Luonnollisesti ymmärrätte, että me todella laskemme teidän varanne, arvoisa parlamentti, näinä kovina talouden aikoina. Mitäs nyt sitten seuraavaksi tapahtuu? No, Euroopan parlamentti käsittelee tämän ehdotuksen, samoin neuvosto, ja niin kuin aina, me tulemme päivittämään tilannetta teille vuoden mittaan esimerkiksi maatalousmenoihin liittyvä ää, lisää tarkennus tulee. Ja sitten meillä on toimielinten välisiä kokouksia ja tässä muuten viittaan vielä virastoihin. On hyvin tärkeää, että teemme virastojen suhteen yhteistyötä. Jos sallitte, niin toteaisin seuraavaa. Olen täysin vakuuttunut siitä, että meidän on hyvin syvällisesti analysoitava sitä, miten virastot saadaan ryhmiteltyä eri otsakkeiden alle. On esimerkiksi sellaisia virastoja, jotka itse rahoittavat itseään, niille maksetaan niiden tarjoamista palveluista ja näissä virastoissa äh, kasvu on tietenkin äh, toisenlaista kuin äh, toisin toimivissa virastoissa. Kuitenkin niitä kaikkia kohdellaan saman, samassa ryhmässä, joten jos me ottaisimme käyttöön tiukat ja kovat toimintakriteerit virastojen suhteen, niin tähän me ainakin olisimme valmiita. On virastoja, joiden kasvu syntyy ulkopuolisista tekijöistä, kuten esimerkiksi maahanmuuttovirasto ja Frontex vaikkapa. Ja sitten täytyy ajatella hiukan eriytettyä lähestymistapaa virastojen suhteen mielestäni. ei voi olla tällaista yhtä yhteistä mallia koska näin itse asiassa keinotekoisesti rajoitetaan tiettyjen virastojen toimintamahdollisuuksia, mutta nyt itse asiassa ähm, äh, ehkä päätän tähän. Äh, tarkoitukseni oli vain sanoa, että toimielinten välisiä kokouksia täytyy tietenkin äh, käyttää näistä asioista keskustellaksemme. Ja sitten tosiaan syksyllä käydään budjettineuvotteluja ja sovittelukausi on tarkoitus pitää 29. lokakuuta 18. marraskuuta eh, välisenä aikana ja toivon, että saamme koko tämän ajan käytettyä hyvin, ettei päätöksenteko jää aivan viime hetkeen viimeisen mm, päivän eli 18. marraskuuta keskiyöhön. Tässä kaikki. Kiitän lämpimästi siitä, että minulla oli tilaisuus esitellä teille tämä talousarvioesitys. Ja Jovan on tässä auttamassa minua, jos teillä on yksityiskohtaisempiakin kysymyksiä, että voimme vastata kysymyksiin. Kiitoksia. Merci, madame. Merci. Kiitoksia. Kiitoksia tästä esityksestä, josta varmasti olette erityisen ylpeä. Me tunsimme, miten liikuttunut olitte tämän esityksen aikana, koska tämä oli ensimmäinen talousarvionne. Tämä on todella teidän ensimmäinen talousarvionne, jota olette niin huolella hoitanut. Ja se on sen ansainnut. Kiitoksia tästä esityksestä siis ja ymmärrän, että te joudutte lähtemään täältä paikalta noin kello 11 toisten sitoumusten vuoksi jos mahdollista. Eli pyritään nyt hoitamaan tämä hyvin ytimekkäästi ja näin ollen Esirin vaikutusvalta voimistuu, kuten tästä selkeästi nähtiin, mutta meillä on tämän jälkeen myös muita mahdollisuuksia käydä näkemysten vaihtoa. Fernandes ensimmäisenä. Kiitos tuota tervetulleeksi komission varapuheenjohtajan ja hän nyt puhua Portugalia. Eh, e Kiitän kaikkia kollegoita ja tietysti komissaaria. Meillä on ollut erittäin pitkiä kokouksia Esirin puitteissa ja nyt olemme valmiita tekemään parhaamme myös tämän budjetin puitteissa. EUn talousarvio on rajallinen, tämä voidaan sanoa joka vuosi, sitä rajoittaa perussopimus ja siitä ei koskaan tule mitään hirvittävän suurta talousarviota. Kun puhutaan maksuista, niin ne muodostavat alle yhden prosentin BKTstä. Nolla 0,98 prosenttia, jos ihan tarkkoja ollaan. Ja sen lisäksi, kun kysymys on sitoumuksista, niin se on 1,04 prosenttia BKTstä. Joten tämä osoittaa selkeästi, että talousarvio on rajoittunut, jos verrataan tätä Yhdysvaltojen talousarvioon esimerkiksi. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö tämä olisi tärkeä tämä talousarvio. Se on tärkeä. Maksut 143 miljardia, mikä on merkittävä summa. Ja siitä syystä tarvitaan hyvää hallinnointia. Olen ilahtunut siitä, että tämä talousarvio on erityisesti keskittynyt investointeihin. 6 prosenttia menee hallinnollisiin kuluihin ja 94 prosenttia sijoituksiin. Tämä on aivan yhdenmukaista meidän prioriteettiemme kanssa. Työllisyys on tärkeä meille ja sen jälkeen pk-yritysten tukeminen ja yrittäjyys ylipäätään. Nämä ovat nämä kolme eetä. Ja sitten meillä on lisäksi otsakkeessa 1a lisäystä, jossa on tärkeitä ohjelmia, jotka koskevat kasvua, työllisyyttä. Ja olen erityisesti ilahtunut näiden kohtien maksumäärärahojen noususta, kuten myöskin otsakkeesta 1a. Lisäksi olemme saaneet huomata, että sisäinen solidaarisuus on tärkeä. Näistä kolmesta asiasta nimenomaan sisäinen solidaarisuus on tärkeä ja siinä otsake 1b on sellainen, jossa meillä on tärkeä politiikan ala, joka lisää myös työllisyyttä ja kasvua. Olen ilahtunut siitä, että meillä on siinä suhteessa myöskin kasvua. Kun verrataan sitä vuoteen 2015, niin täytyy katsoa, että onko tämä lasku kuitenkin myönteinen. Sitten solidaarisuus ul- ulospäin, otsake kolme, turvallisuus ja kansalaisuus, jossa meillä on selkeä kasvu, kuten myöskin otsake neljä, globaali Eurooppa. On erityisen tärkeää, että EU e koskaan unohda kansainvälistä solidaarisuuttaan. Sitten kun katsotaan näitä yksittäisiä toimia, konkreettisia toimia, otsake kolme, 17,1 prosenttia kasvua maksumäärärahoissa. Se on yksi kaikkein suurimmista osioista. 28,5 taas globaalissa Euroopassa, mikä osoittaa sen, että EU todellakin ymmärtää, mitä lähialueillamme tapahtuu Välimeren ympäristössä, kuten myöskin Ukrainassa ja muiden kriisien puitteissa. Meillä vielä ei ole niin yksityiskohtaisia tietoja, emmekä voi ottaa kantaa tietysti yksityiskohtaisesti tarkasti näihin eri budjettikohtiin ja ohjelmiin joiden suhteen kasvu on tapahtunut. Mehän emme esimerkiksi tiedä täysin, mitä Frontexissa tapahtuu. Me emme tiedä tarkalleen, mitä kaikkien muiden ongelmien suhteen tapahtuu, josta näissä otsikoissa on kysymys. Siihen tarvitaan yksityiskohtaisempaa analyysiä. Ja Junkarin suunnitelman strategisen investointirahaston onnistuminen ja sen paikka talousarviossa on edelleen hiukan epäselvä. Sitä täytyy työstää edelleen ja toivottavasti tänä iltana päästään sitten yksimielisyyteen esirin suhteen. Ja lopuksi haluaisin kiittää tästä e- esityksestä, vaikka tietysti tarvitaan yksityiskohtaisempaa analyysiä. Mehän tunnemme nyt kuitenkin nämä talousarvion ulkorajat. Ja samalla tiedämme myös, että ne toimenpiteet, johon ryhdymme budjettipuitteistossa. Meidän tulee kaikkien tehdä kaikkemme, jotta voimme hyödyntää varsinkin joustavuutta, sillä parlamentti hyväksyi monivuotisen rahoituskehyksen sillä ehdolla, että voimme hyödyntää joustovälineitä maksimaalisesti. Neuvoston täytyy muistaa tämä. Ja meidän parlamentista täytyy taas muistuttaa neuvostoa tästä sitoumuksesta. Ja kaikki, mikä meillä on tässä rahoituskehyksessä, varsinkin kun puhutaan sitoumuksista, ovat asioita, ne on hyväksytty ja ei niitä tarvitse enää sen kummemmin tarkastella, vaan kaikki nämä asiat täytyy hoitaa ja täytäntöönpanna. Olen sanonut tämän usean otteeseen täällä. Pakta sunt servanda. Sopimuksissa on pitäydyttävä. Sen olen toistanut usean otteeseen ja sitähän kansalaisemmekin vaativat. me vaadimme, vaadimme tätä myös yhteistyökumppaneiltamme. Kiitoksia. Monsieur Depré intervenir s'il le veut bien maintenant, comme rapporteur des autres... Kiitoksia. Ja seuraavana sitten esittelijä muista pääluokista. Uh, merci. Depre. Merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. On, nyt että Darcy Bal puhuisi kollegani, mutta kiitoksia kovasti. Varapuheenjohtaja pieni huomautus, sillä viittasitte minuun. En ole budjettiin te kristi, mutta kuitenkin suhtautun tähän vakavasti ja olen sitä mieltä, että pitää täyttää sitoumuksensa. Tästähän me kaikki olemme varmastikin huolissamme tällä, joten ensinnäkin varapuheenjohtaja reaktioita tähän talousarvioesitykseen. No selvästikin olette tehnyt paljon töitä, joten kaiken kaikkiaan tämä ensimmäinen talousarvio on laadukas. Vain muutama huomautus tässä kohtaa. Ensinnäkin, mitä tulee käytettävissä olevat marginaalit. Marginaali on minusta tärkeä asia, tai hyvin suuri, joten ehkä yksi asioista pitää neuvotella samaan aikaan. On, ovat esirasiat, joten pientä liikkumavaraa tarvittaisiin ehkä enemmän. Tässä pitäisi mainita parlamentin prioriteetteja, jotka on kuitenkin otettu esille keskusteluissa, joita on käyty tähän asti. Ja no, ihan kevyesti sanoisin, että mitä tulee ensi vuoden budjetin prioriteetteihin on talouskasvu, investoinnit, työpaikat mainitsette prioriteetteihin horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppa-väline. No mainitsin tämän ihan vain humorisesti, mutta minusta olisi hyvä, että Siinäkin sitten lisäponnisteluja näille lisämarginaalien parilla sillä, mitä tässä kohtaa lukee. Sen pitäisi vastata se budjettivaroja toiseksi. Mitä tulee henkilökuntaan, asia käsiteltiin jo eilen. Henkilöstövähennykset 5 prosenttia. Olen sitä mieltä, että pitää olla hyvin selvä tässä asiassa. Keskusteluhan jo käytiin tiettyjen toimijoiden kanssa. Vähennys joka vaikuttaa henkilöstöön tällä hetkellä. No, mielestäni kaikki toimielimet täytyy, niin täytyy ryhtyä tähän toimeen ja Euroopan parlamentti on tässä myös mukana, mutta jos on täysin uudet prioriteetit, niin tulee myös olemaan niitä, jotkut toimielimet, niin on enemmän liikkumavaraa, kun heillä on enemmän virastoja, joten heillä on vähemmän vaikutusvaltaa, joten uusien prioriteettien kohdalla tarvitaan tiettyä joustoa, jos pohditaan tätä 5 prosentin vähennystä. Avasitte tiedon oven, mikä on minusta hyvä, kun ajatellaan virastoja siis. Ja meidän tulisi konkretisoida kaikki tämä tulevien keskustelun aikana. Minusta on hienoa, että olette käsitelleet näitä turvallisuusasioita otsakkeessa kolme objektiivisesti katsottuna se, että pannaan liikkeelle näitä varoja tuon asian parissa on tärkeää, sillä 2015 budjetti on liian rajallinen, kun pohditaan todellista tilannetta, joka tullaan kohtaamaan vielä tänä vuonna. Ja erityisesti ensi vuoden alussa sama pätee otsakkeeseen neljä. Kuitenkin haluaisin mainita muutaman pohdinnan, muutama asia, jota pitää vielä, josta vielä keskustella. Haluaisitte, että Teheranissa olisi lähetystö, joka avattaisiin. Tästä pitäisi keskustella vakavasti tämän tyyppisistä asioista. Eli mitä mahdollisuuksia tässä tilanteessa nyt on, mitä mahdollisuuksia. No niin, rouva puheen, varapuheenjohtaja, e, korjaan herra puheenjohtaja, tässä kaikki mitä haluaisin sanoa. Lisäkommentteja ehkä sitten myöhemmin, kun olen tarkastellut asiaa tarkemmin. Merci en tout cas d'avoir... Euh, Kiitoksia siitä, että joka tapauksessa näitä unelmia tuitte, joita meillä tähän iltaan asti ainakin on. Kiitos teidän, hyvä varapuheenjohtaja. Kun kysymys on esiristä, Karlissa Val seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Harmi, että annoitte Debrelle äh, äh, puheenvuoron ennen minua. Olisin sanonut samat asiat. No ei. Siis äh, todella hyvä puheenvuoro äsken ja me olemme nyt hyvin tyytyväisiä tähän ensimmäiseen esitykseen. Ja mitä näihin marginaaleihin tulee, niin kun esiristä on puhuttu, niin uskoaksemme eh, tästä marginaalista varmaan jotain voitaisiin esirin siirtää, kun eh, ajatellaan meidän kokemustamme, niin eh, ei nyt koskaan ole ollut näin valtavia marginaaleja talousarvioesityksessä. Vaikuttaa siis siltä, että meillä on rahaa myös esirin rahoittamiseen, joka on meidän kaikkein tärkein prioriteettimme tässä vaiheessa ja tietenkin myös muihin politiikkoihin. Ja todella, kun ajatellaan Euroopan parlamentin äh, prioriteetteja, niin äh, tästähän me juuri suuntaviivoista päättäessämme äänestimme. Mm, tosiaan äh, Esiristä on nyt jo puhuttu ja niin kuin Depre sanoi myös verkkojen Euroopasta sekä Horisontti 2020, jotka ovat joutuneet hiukan Esirin jalkoihin tässä ja sen uhriksi. Ja mitä nyt tulee sitten tähän nuoriso- työttömyysaloitteeseen. Ei meillä ole nyt aikaa mennä yksityiskohtiin, mutta Äh, kun näen tämän nuorisotyöttömyysaloite äh, rahan, niin ei tässä ole sitoumuksissa kuin nolla euroa, ellei nyt äh, sitten tässä ole väärässä. Tässä on ainoastaan maksumäärärahoja, ei mitään sitoumuksia, ja nämä maksumäärärahat siirtyvät vuodelta 2014 ja 2015, eli nuorisotyöttömyysaloitteeseen ei ole yhtään mitään uutta, ja tämä on mielestäni kyllä hiukan rajallista nyt, vähän ongelmallista suorastaan. Joten toivon, että tämä on nyt vain pieni virhe tässä ja kaikki muut painopistealueet todella ovat myös budjetin osalta sillä tasolla, että niitä voidaan käsitellä sellaisina, eli prioriteetteina, niin kuin nyt otsake 3 ja otsake 4 esimerkiksi nämä merkittävät haasteet, kuten maahanmuutto. Tämä, historiallisestihan näitä on alirahoitettu EU-budjetissa. Ja jos en oikein väärin muista, niin täällä on aika aika merkittäviäkin uudistuksia kyllä, mutta täytyy nyt mennä näihin yksityiskohtiin, jotta voidaan nähdä, että heijastelevatko nämä numerot nyt todella aidosti näitä poliittisia painopistealueita, eh, joihin Euroopan parlamentti on panostanut. Ja jos meillä on hiukan onnea, niin ehkäpä investointirahastosta saamme aikaan nopean sopimuksen ja sitten meillä on kaikki numerotiedot käytössämme ja sitten näemme, miten ESIR vaikuttaa horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppaan niin, että voisimme ehkä sitten tämän talousarviomenettelyn kautta pehmentää hiukan näitä leikkauksia, jotka johtuvat ESIRistä. Kiitoksia. Merci, madame. Je poursuis avec les Kiitoksia. Sitten seuraavaksi koordinaattorinen puheenvuoro. Edustaja Mirjada. Vai? Anteeksi. Ashford, joka edustaa Kolmania, anteeksi. Merci, president. Um. Hyvä komissaari, haluaisin kiittää teitä tämän esittelystä. Haluan sanoa, että minua rohkaisi aivan äärettömästi tämä. Kirjoitin kaksi kommenttia esityksen lopuksi. Ja niissä sanottiin, että paremmin keskitytty ja parempi kuri. Se on musiikkia korvilleni ja juuri sitä odotammekin teiltä ja haluamme teiltä kuulla. Kiitoksia siis kovasti siitä. Se, että on keskitytty tarkempiin asioihin paremmin, niin se, että pyritään tehdä enemmän vähemmillä varoilla, siteraan teitä tässä siis, on hyvä. Ihailen sitä, että olette pureutunut näihin tämänhetkisiin haasteisiin työpaikkoihin, maahanmuuttoon, Ukrainaan. Olette ollut hyvin realistinen esityksessänne tässä suhteessa. Ja aivan samoin odotan sitä, että voimme keskustella joistakin näistä heikommista aloista, kuten esimerkiksi virastoista, jotka täällä myös otitte esille. Kun puhutaan budjettikurista, niin kommenttinne, jotka koskivat maksamattomia laskuja, olivat hyviä. Se, että pyritään pääsemään vuoden 2016 lopussa kahteen miljardiin, se on hyvin optimistinen haaste. Toivon teille kaikkea hyvää tuolle tielle. Elämä ei koskaan taida olla ihan niin helppoa ja uskon, että tässä vielä vähän haaste mukkautuu vähän vaikeammaksi kuin mitä olette kuvitellut. Mutta kannatan kovasti siis tätä teidän kunnianhimoisuutta. Me sitä ehdottomasti tarvitaan. Aivan samoin toinen kohta, jonka halusin ottaa esille, koskee sitä, että meillä edelleenkin on tämä ralliongelma ja siitä on keskusteltu aikaisemmin. Mikä on riittävä maksamattomien sitoumusten taso ja kestävä sellainen taso? Voisitteko antaa jonkunnäköisen ennusteen siitä, mikä tuo taso olisi tulevaisuudessa? Ja erityisesti siitä kohdin haluaisin painottaa jäsenvaltioille koituvaa suurempaa roolia, sillä jäsenvaltio se, että saadaan jäsenvaltiot hyväksymään tämä budjettikuri ja että saamme paremman ennustettavuuden, on yksi niistä prioriteeteista, joita tulisi kannattaa, jotta päästään tähän budjettikuriin. Esitistä samoin kommenttinne liikkumarasta marginaaleista. Me suhtaudumme myönteisesti siihen, mutta tietysti yksityiskohdissa saattaa sitä syntyä ongelmia, mutta sitä kannattaa nyt vielä sen kummemmin keskusta, koska siitä vielä neuvotellaan. Lopuksi haaste, jonka esititte meille hyvin kohteliasti tosin, hallinnollisten kulujen hallinta toimielimissä. Esititte parlamentillekin haasteen ja katsoitte, että sanoitte, että kun muut toimielimet tämän pääsevät, niin miksi te ette onnistu siinä? Kyllä meidän tulisi teidän esimerkkinä seurata. Kiitos vielä kerran kuitenkin komissaari. Keskitytään paremmin oikeisiin asioihin ja parempi kuri on tervetullutta. Merci. Kiitoksia edustaja Ajalla. Haluaisin kiittää esityksestä ja olen samaa mieltä kuin aikaisemmat puhujat, eli että meillä on kaikki samat huolenaiheet ja haluaisin kuitenkin esittää muutaman kysymyksen liittyen nämä erityisvälineet. Mistä välineistä puhutte tässä kohtaa? Ja lisäksi minulla on huolenaiheita liittyen tähän kestävään kasvuun ja luonnollisiin resursseihin ja mitä vaikutuksia tämä, miten tämä vaikuttamaan muun muassa kalakantoihin, luonnonvaroihin ja muuta. Tämä yksityiskohta puuttuu tästä ja olen myös samaa mieltä siitä, että Junckerin liittyy huolia. Toivon, että tässä jätetään menneet kuilut ja ei karsita verkkojen esimerkiksi. Kiitos. Merci. Thank you. Uh, Madam Commissioner, as uh, you already have... Kiitoksia. Hyvä komissaari, kuten jo kuulitte, kaikki kollegat haluavat onnitella teitä tästä hyvästä työstä, siitä, että ehdotitte tätä ensi vuoden talousarviota tällaisena. Ja mitä tässä nyt voi tehdä? Minä liityn heidän joukkoonsa. Kolme pientä kommenttia Saattaa olla, että tämä meni minulta ohi, mutta en kuullut, että olisitte korostanut viherryttämistä talousarviossa, mutta kyllähän teillä riittävästi aikaa on siihen vielä. Minulle vähimmäismäärä on se, että jos näin itse ITERin kehitysluvut Ranskassa, ja jos niitä nyt vähennettäisiin, niin se olisi hyvä – siis ydinvoimapuolella. Ja toivottavasti meillä on aikaa keskustella myös enemmän tästä, koska en täysin kykene ymmärtämään sitä, millä tavalla ESIR ja vuonna 2016 budjetti oikein nivoutuvat yhteen. Aivan kuten Ashwood täällä totesi. Että onnistutaan tekemään enemmän vähemmällä rahalla. Ja kolmanneksi jos nyt ymmärsin tämän oikein, nämä maahanmuuttopaineet, vastineena niin pyritään syöttämään lisää rahaa, vaan epätasapainoisella tavalla minun mielestäni niin, että turvallisuuspuoli varmasti on ilahtunut näihin ehdotuksiimme, mutta Laillinen maahanmuutto ja siihen myönnettävät rahamäärät ovat vähentyneet. No jos en ole tässä oikeassa, niin sitä parempi, mutta tämä vaikutelma nyt jäi. Sillä muu tapa olisi kyllä aika paha. Kuka siellä nyt oikein juttelee? Edustaja Kolmajer. I'm a little bit confused. Eli vähän hämärää tässä nyt on se, mitä näiden lukujen takana on. Mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että asia selventää. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Geijer. Ähm, Kiitos, puheenjohtaja. Sydämiset kiitokset Rouva Georgieva, että tulitte esittelemään meille nämä 2016 talousarvion kulma Kivi numerot Minulla olisi tässä nyt pari kysymystä ja vastaukseen pohjautuen teen sitten päätökseni. Sivuilla 6 ja 7 ymmärsin tämän nyt niin, että tämä punaisella oleva ää, ovat nämä ratkaisevat numerotiedot siltä pohjalta, että 2015 tämä erityisvaikutus vaikutus Äh, lasketaan tästä pois. Kyse on siis sitoumuksista vuodelta 2014, jotka siirrettiin äh, vuoteen 2015. Ja kun tämä, nämä lasketaan tästä pois, neutralisoidaan ne, niin sitten sitoumusten nousu on 2,4 prosenttia maksujen 1,6 prosenttia. Ymmärsinkö oikein kyllä? No niin, mutta äh, sitten tässä on edelleenkin tällainen 10 miljardin äh, alue ja kun ajatellaan äh, hyvin vaikeita talousarvioneuvotteluita viime vuonna, niin olisi ehkä tärkeää äh, teidän muistuttaa, miten tämä delta äh, suhtautuu sitten hankalaan asiaan, eli ralleihin. Eilenhän puhuimme siitä, miten maksamattomat laskut kysymys tulee tässä jatkossa kehittymään. Ja kun minä näitä numeroita tässä nyt tarkastelen, niin mieleeni kyllä nousee kysymys, että tässä on jälleen tällainen 10 miljardin ero sitoumusten ja maksujen välillä. Ja täytyykö nyt pelätä sitä, että tämä entinen ralli itse asiassa vähenee vähemmän kuin mikä olisi ollut mahdollista. Saksassa äh, aina sanomme, että äh, talousarvio pohjautuu numeroihin, perustuu numeroihin ja jos numerot ovat tässä pohjana, niin sittenhän tämä selkeä talousarvio lisäys otsakkeissa 3 ja 4, eli turvallisuuspolitiikka ja kansalaisuus ja globaali Eurooppa osoittavat, että että kyllä komissio seuraa aivan oikein niitä haasteita, joita Euroopan unionilla tässä on. Mutta nyt sitten seuraava askel on se, että neuvosto taipuu <laughs> näihin lukuihin ja kaksi asiaa minua tältä osin kyllä jännittävät. Muistetaanko vielä eilinen lupaus maksukriisin ratkaisemisesta – Mm, mehän äh, olemme tottuneet siihen, että tämän päivän lupaus äh, huomenna mahdollisesti äh, toisessa piirissä onkin jo täysin unohdettu. Minä varoittaisin nyt kyllä neuvostoa tällaisesta, sillä jos kaikki se on totta, mitä neuvostokin sanoi maksukriisistä ja erityishaasteista, joita Euroopan unionilla politiikassa tulee olemaan lähivuosina, niin sitten neuvosto itse asiassa ei voi lähteä taas puna kynällä pitämään tällaisia poistoorgioita, niin kuin se on tehnyt muina vuosina. Joten minua jännittää kyllä nyt se, että kun eilisissä neuvotteluissa neuvosto lupasi ratkaisuja maksukriisiin, niin muistaako se nämä lupaukset vielä huomenna ja jatkossa tarkasteltuaan tätä komission ehdotusta? Eli onko neuvosto todella EUn poliittisten haasteiden tasalla? Aivan varmasti me parlamentissa tulemme hyvin tarkasti pitämään silmällä neuvoston toimia. Rova Georgieva, erityisesti ilahduin huomioistanne virastoihin liittyen. Tuen todella teidän lähestymistapaanne siitä, että kaikkia virastoja ei tule kohdella samoin. Kun ajatellaan teollisrahoitteisia virastoja, jotka palvelevat Euroopan taloutta ja jotka saavat tuloja, toiminnastaan. Ne tarjoavat palveluja, joista ne saavat maksun. EUlle ja talouselämälle. Ja luonnollisesti nämä tulot on laskettava mukaan. Ja näitä tuloja ei voi tietenkään rinnastaa sellaisiin virastoihin ja näitä virastoja sellaisiin virastoihin, joiden tehtävät ovat täysin toisen tyyppisiä. Joten jos nyt ajatellaan tätä uutta lähestymistapaa ne virastojen suhteen, niin hyvä niin. Kollega Ashworth viittasi tässä virastojen heikkouksiin. Toivon, että hän tarkoitti hiukan samaa kuin minäkin. Me luonnollisesti tulemme vielä käymään sisäistä keskustelua täällä virastoista ja tuen lähestymistapaanne sen suhteen, että tarkastellaan myös talousarvion tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Ja viittaisin myös juuri valittuun uuteen hallituksen, jossa, ja katsokaa näitä maatalouslukuja, eh, teidän maassanne esimerkiksi virhemäärä on hyvin merkittävä ja kun ajatellaan vaikkapa eh, valvontajärjestelmän toimivuutta, huomiota ja komission huomioita liittyen yhdistyneen kuningaskunnan äh, valvonnan toimivuuteen, niin te voisitte ehkä toimia hiukan tehokkaammin ja tämän jälkeen äh, kovasti iloitsemme yhdistyneen kuningaskunnan panoksesta. Kiitos. Kiitoksia. Kristianan Georgievan pitää lähteä kello 11.10, 11.15 viimeistään. Neljä puhujaa vielä, joten jos haluatte että hän kuulee teidät ja että hän pystyisi vastaamaan, niin haluaisin, että puhutte hyvin lyhyesti. Pahoittelut, mutta nyt jäsen manka. Ďakujem, pán predseda. Mne bude stačiť minúta na, na moje vystúpenie. E, je naozaj pozitívne, že... Kiitoksia, puheenjohtaja. On tärkeää, että tämä budjetti on Euroopan parlamentin painopistealueiden kanssa samoilla linjoilla ja ottaa myös äh, ajankohtaiset haasteet huomioon. Ja Rouva Georgieva, kiitämme teitä lämpimästi siitä, että pyritte vähentämään rallia ja että tässä tehtävässä juuri vuosi 2016 on keskeinen. Kysyisin teiltä äh, strategiasta, kun ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, niin on mahdollista tietenkin vähentää sitoumuksia, mutta muuten voi käydä niin, että sitten viiden vuoden kuluttua joudutaan taas tällaiseen pattitilanteeseen, joten ettei käy niin, että tämä tilanne maksamattomien laskujen suhteen toistuu. Kiitos. Thank you. Uh, yes, I will endeavor to be very brief. Kiitoksia. Pyrin puhumaan hyvin lyhyesti ja kertaan vielä se, mitä täällä sanottiin, että meidän mielestä on hyvä tämä suunta, johon mennään ja budjettitavoitteet sellaisen, kuin se esiteltiin myös maksupuolella. Otsake 1a. Siinä varmaan yksityiskohdissa sitten syntyy ongelmia. Ja keskustelua joka tapauksessa esiristä käydään. Toivottavasti myös painotetaan investointeja ja tutkimusta, eikä pelkästään vain investointeja sellaisilla alueilla, jotka tarjoavat vipuvaikutuksia. Yksinkertainen kysymys otsakkeesta kolme. Marginaali, joka vielä ei ole selvä. Olen samaa mieltä siinä, mitä on jo sanottu virastoista myöskin, että katsotaan sitä sitten erikseen. Merci, Monsieur Novakov. Kiitoksia, Novakov. Keep it short. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. No kollegathan täällä ovat jo onnitelleet teitä, minä olisin tehdä niin myös. En ainoastaan liittyen ensi vuoden budjettiin, mutta jostakin muusta asiasta. Sillä esityksen perusteella ensi budjetti keskittyy enemmän tuloksiin ja vähemmän lukuihin ja prosenttiosuuksiin, niin haluaisin lämmitellä teitä onnitella lämpimästi tästä, sillä se, mikä piilee näiden lukujen takana, ovat ihmiset, miljoonat eurooppalaiset perheet ja he ovat riippuvaisia näistä budjettivaroista. Haluaisin onnitella sitä keskittyytte nuorisotyöllisyysaloitteeseen, sillä on yli 7 miljoonaa nuorta minun ikäistäni, jotka epätoivoisesti haluavat päästä töihin. Ja haluaisin pyytää teiltä palvelusta koordinoikaa asioita hyvin kollegoiden kanssa, Tysonin kanssa. Tehkää hyvää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa yhdestä syystä. Rahojen pitää mennä sinne, mitä, mihin niitä tarvitaan niin nuorille. Niitä pitää laittaa lopuksi. Budjetti, kun luin tämän niin sain siitä yhden selvän viestin. Investoinnit, pienet asiat, niistä tulee suuria asioita, kun on suuria ongelmia, tarvitaan suuria määrärahoja, jos on pieniä määrärahoja, niin voidaan laskea niitä. Joten kiitoksia vielä kerran, että päästä tänne. Merci. Dernier intervenant, madame. Kiitoksia. Holmeier, viimeinen puhuja. Parahin puheenjohtaja, arvoisa rouva komission jäsen. Parhaat kollegat, No rajallisesti sanottuna, kun täytyy lyhyesti puhua, niin puhun sitten suoraan. Minulla on sellainen vaikutelma, että tämä asiakirja peittää hiukan enemmän kuin mitä se paljastaa. Aiemmin esityksissä yksittäiset äh, pääluokat ja osastot ovat osoittaneet tarkat plussat ja miinukset, mutta nyt tämä on pikemminkin tällainen kokonaiskuva, joka jättää kyllä hyvin monia kysymyksiä avoimeksi. Samoin kuin Kajer, kysyisin virastoista vielä tarkemmin. Meillähän on virastoja, joilla on aivan erinomaiset voimavarat Mm, mutta voisiko komissio olla valmis toteuttamaan tiettyjä muutoksia ja siirtoja esimerkiksi virastojen välillä, kun mm, joillain on aivan valtavat voimavarat ja toisilla ei juuri mitään, joten jos tehtäväkenttä on laajentunut, tehtäviä on tullut lisää, niin voimavarojakin tarvittaisiin lisää. Monissa sunnuntai-puheissahan on luvattu yhtä sun toista, mutta aika vähän on sitten tapahtunut ja tämä kyllä ärsyttää paitsi meitä myös kansalaisia. Ja sitten kun ajatellaan ohjelmien käynnistämistä, niin viime talousarvioneuvotteluissa teimme hyvin selväksi sen, että ohjelmien käynnistyminen ei saa viivästyä. No nyt tässä on itse asiassa jo kahden vuoden viivästys että ohjelmat käynnistyvät vuoden 2016 loppuun mennessä. No enpä sitten ole yllättynyt siitä, että tässä sitomusten ja maksujen välillä on pienempi ongelma. No jos ei kerran ohjelma ole käynnistynyt kahteen vuoteen, niin eipä siinä sitten myöskään maksuongelmaa synny, mutta minä pelkään, että Ahtyin kanssa täällä istumme sitten kahden vuoden kuluttua ja ihmettelemme, että hyvänen aika sentään, mistä tämä tällainen ralli nyt on syntynyt. Mä olen nyt siis tosiaan hiukan epäileväinen, koska tämänpäiväinen esitys ei ollut kovinkaan kattava. Bien, on trouvera de l'argent frais Joko löydetään ihan tuoretta rahaa tai sitten vähennetään tietysti maksusitoumuksia. No niin, mutta kun sehän tässä nyt niin hauska onkin, että minulla on sellainen vaikutelma, että sama peli jatkuu, mutta se esitellään hiukan hienommin ja kieltävämmässä paketissa. Mutta emme me tällaisen äh, äh, loukkoon lankea. Ei kyllä me saamme selville, mitä näiden numeroiden takana piileskelee. Mutta minä tarkoitin sitä, että mielestäni tämä esitys herättää enemmän kysymyksiä kuin tarjoaa vastauksia. Niin, eikä tässä nyt, eikä tässä nyt minkäännäköisiä ihmeitä saada aikaisesti. Sitten kun MFSstä monivuotista rahoituskehityksestä pään, äänestetään, niin silloin tietysti vain paikataan nämä aukot ja sitten rallit lisääntyvät. No, nyt totuuden hetki on edessämme, hyvä komissari. Hyvin myönteisiä kommentteja saitte kuitenkin tältä osaksenne. We have, uh... Kiitos ja varmasti Saamme useastikin vielä tarkastella näitä lukuja jatkossa, totta kai. Piruhan piili ja pitää olla tarkka siitä, mitä nämä yksityiskohdat ovat. Me tulemme lähettämään kysymyksiä ja vastauksia sitten kirjallisesti, jotta varmistetaan selvät vastaukset. Haluaisin vastata näihin suuriin linjauksiin, suuriin viesteihin, joita sain parmiten siltä tänään. Ensinnäkin on hyvin tärkeää, että me todellakin toimimme isosti suurissa asioissa ja näissä vähemmän suurissa asioissa sitten, jos sanotaan kohteliasti, niin toimitaan myös sen mukaan, jos asiat ovat vähemmän tärkeitä. Ja tämä on vaikea tehtävä, että voidaan tunnistaa nämä negatiiviset prioriteetit sen jälkeen, kun vuosikymmenten ajan no, tämä ei ole ollut tarpeen. Siksi tämä ei ole helppoa, mutta pyrimme tekemään töitä selvyyden eteen. Meitä johtaa yksi periaate, se, että palvellaan Euroopan kansalaisia. Se on työtämme, miten saamme enemmän irti kansalaisille, erityisesti niille, jotka ovat hyvin tiukasti kiinni siitä, mitä me teemme heille, koska heillä on töitä tai koska heillä on valtavasti ongelmia, koska tutkijoilla on loistavia ideoita, mutta heillä ei ole rahoitusta ja he menevät sitten, lentävät muualle rahoituksen perässä. Tämä on tärkein painopiste, prioriteettimme, että käytetään budjettia täten. Kyse on pienestä budjetista, mutta sillä voi olla suuri vaikutus. Voi olla niin, että häntä heiluttaa koiraa, jos rahat ohjataan oikein. Tämä on pakko mielteemme. Tämä ei ole tehtävä, joka tehdään päivässä tai yhden budjetin aikana, mutta tätä tehtävää tulee viedä eteenpäin tätä tavoitetta. Muutama kommentti, johon haluaisin vastata. Ensinnäkin marginaalit. Ne ovat olemassa tietystä syystä. Ne antavat liikkumavaraa ja niitä meitä voidaan sopeuttaa. Nyt käydään neuvotteluja esiristä. Olemme osoittaneet komission puolelta, että kun on saatu selville 2014 marginaalit, niin tarjottiin tätä selvyyttä neuvotteluihin, jotta voitaisiin vähentää näitä uudelleenkohtaamisia karista ohjelmasta. Ja nyt ymmärrämme 2015 tilannetta paremmin, niin sama asia ollaan tekemässä. No, me vetoamme neuvostoon. Hehän käyvät nyt Korperin kokousta ja he käyvät läpi näitä toimia ja pois miten asioita voitaisiin tehdä enemmän, mitä voisi käyttää marginaaleja nyt ollaan vielä monivuotisen alkaisessa vaiheessa, aikaisessa vaiheessa, mutta silti voidaan työstää marginaaleita, me suosittelemmekin. Miten neuvottelut päättyvät, se nähdään vielä. Toivon, että rakentava henki, joka on ollut nyt käsillä kaikkien toimijoiden välillä jatkuu. Ja toivon, että saamme aikaan hyvän sopimuksen, mutta haluaisin sanoa, että me emme pohdi Junckerin suunnitelmaa versus tutkimusta ja kehitystä. Siinä ei ole mitään vastakkainasettelua. Meistä Junckerin suunnitelma on sitä, että laajennetaan näitä mahdollisuuksia, että voitaisiin tukea tutkimusta ja kehitystä, innovaatiota ja investointeja infrastruktuureihin Euroopassa. Tällä pyritään saamaan lisää investointeja digitaaliseen talouteen ja digitaalisiin markkinoihin. Esitettiin kysymys nuorisotyöllisyydestä. työllisyydestä Voidaanko sitä pitää prioriteettina, jos on vain maksuja, mutta ei sitoumuksia? Kyllä. Olemme tehneet tietoisen valinnan siitä näitä aikaisemmaksi, jotta saataisiin sitoumuksia aikaisemmaksi. Tämän takia tilanne 2016 on se, että annetaan näitä määrärahoja, maksuja minä itse allekirjoitan tämän, että sovitaan siitä, että aikaistetaan tämän ennakkorahoitusta nuorisotyöllisyyshankkeille. Se oli poikkeuksellisen korkea, sillä uskon, että meidän pitää painaa kaasua ja mennä nopeasti eteenpäin. Tämä osa katsaus, katsaus on tulossa ja pitää pohtia, miten markkinoilla voidaan käyttää siitä osaa. Ja jos siellä sitten tunnelma on se, että nuorisotyöllisyys on edelleenkin hyvin kriittisessä vaiheessa, niin toivottavasti poliittista tahtoa löytyy Euroopasta, jotta voidaan tehdä vieläkin enemmän, mutta ehdottomasti minä seison sen takana, että tämä on prioriteetti vuoden 2016 talousarviolle. Sitten esitin kysymys äh, budjetin viherryttämisestä. Pahoittelut, että en asiaa. Miten näin kävi? No, kyllä. Tämä tavoite on 20 prosenttia budjetista menisi viherryttämiseen. Ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjunta on tapetilla. Mielestäni niitä pitäisi olla yli 20 prosenttia paljon enemmän. Meidän pitäisi kääntää kaikki kivet, jotta tämä tavoite saadaan täytettyä, sillä se on tärkeää taloudellemme ja tulevaisuudellemme. Mitä tulee ralleihin, me haluamme parantaa edelleenkin sitä, että ymmärrämme rallien niiden kestävyyttä paremmin, jotta voimme ennakoida paremmin ja ö, johtaa paremmin. Ei mitä me 10 miljardin eron kohdalta, no jos hallinnoidaan hyvin näitä uusia ohjelmia. Ja no täällähän on kuultu, että miksi asioissa kesti niin kauan. No mehän kaikki tiedämme, että 20 prosenttia rahasta on komission ja jäsenvaltioiden yhteisvastuussa ja tilanne on hankala, joten me haluamme jatkaa sitä, että ennakoidaan näitä sitoumuksia ja määrärahoja edelleenkin paremmin, joten kun lisätään sitoumuksia, niin pitää ymmärtää, miten se vaikuttaa määrärahoihin. John Arty on oikeassa. Meidän tulee katsoa eteenpäin ja tulee olemaan hetki, jona pitää sanoa, että pystymmekö pitämään nämä kaksi asiaa yhdessä kestävällä tavalla. Meillä on yksi tapaaminen tämän osavuosikatsauksen myötä ja sitten seuraavan monivuotisen rahoituskeksyn myötä. Ja silloin tulee pohtia selvästikin näitä asioita ja lähestymistapaamme budjettiosastoon henkilöstö haluaa viedä eteenpäin työtä jäsenvaltioiden kanssa. Kommenttikin on estetty. Pystytään varmistamaan se, että jäsenvaltiot eivät ainoastaan lähetä tietoa, vaan lähettävät tarkkaa tietoa ja johtavat hankkeitaan hyvällä tavalla, jotta voidaan pitää nämä rallit kurissa, ettei tule pahoja seuraamuksia virastokysymys sitten. No, tässä on ongelma. Tämä asia pitää ottaa vakavasti että pitää keskustella sillä tavoin. Tämä pitää tehdä toimijoiden välisessä ryhmässä, jossa käsitellään virastoasioita, mutta sen haluaisin sanoa, että missä me nyt, tilanteessa me nyt olemme, kun pitää tarkastella näitä sunset clause-lausekkeita virastojen kohdalla. No emme missään ja on mahdotonta sitä, että jatketaan eikä ikinä päästä lopputulokseen. Ymmärtääkseni oli yksi tapaus, jossa ajattelin, että virasto, sillä ei ole enää tarkoitusta jatkaa toimintansa. No kysymyksessä pitää pohtia, että toi, toimiko virasto toivotulla tavalla vai ei, joten pitää ottaa käyttöön prosessi, jossa johdetaan asioita toisella tavoin ja tarkastella sitten, että onko meillä sitten tarpeeksi pokkaa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Olen varma tästä, joten vähintään meidän pitäisi toimia hyvin varovaisesti, että mitä me olemme tässä luomassa, sillä luomme asioita ja meidän pitää tietää, että kun ne on luotu, niin asiat ovat sitten olemassa, vaikka tarkoitus, jonka takia se luotiin, ei enää olisi olemassa. Tämä tulee suoritusindikaattoreihin, kun on hyviä indikaattoreita, ne sovelletaan johdonmukaisesti, niin siinä tapauksessa meillä on perusteet arvioida, että mitä pitäisi jatkaa ja mitä ei. Ja tällä hetkellä olemme ujostelleet näissä asioissa, sillä se on poliittisesti vaikeaa. Sitä ei ole helppo tehdä. Meidän pitää kuitenkin päästä Euh, no tämähän on todellinen aihe siis toimintien väliselle ryhmälle. Tiedän, tiedän. Pahoittelen. Huomaatte, että olen käsitellyt aihetta paljon viime päivinä tästä syystä. Nyt menin tähän keskusteluun sen sijaan, että puhuisin vain niistä asioista, jotka vaativat huomioon lopuksi. Haluaisin sanoa, että oli kysymys siitä, että Mitkä ovat joustovälineet? Joustovälineet ovat eh, muassa globalisaatiorahasto, nuorisorahasto, MEP-parlamentti ja komissio olemme sitä mieltä, että ne ovat kattojen yläpuolella niin sanotusti, niin niitä pitäisi käsitelläkin. Ja eri kantoja on näistä asioista neuvoston kanssa. Ja on kolme muutakin välineitä, jotka tarvitsevat lisäjoustoa. Joustoväline Niistä on puhuttu ja löydätte niistä lisätietoa sitten asiakirjoissa. Ja luonnonvarat, lähetämme siitä vastauksen kirjallisesti. Totta kai pitää tarkastella otsakkeita yksityiskohtaisesti. Tämä tehdään yhdessä ja teemme yhteistyötä, jotta budjetista saadaan vakaapohjainen ja että se voidaan panna täytäntöön kunnolla. Haluaisin varmistaa, ettei mitään ole jäänyt väliin, mitään tärkeää. Kyllä 2000. Eli että ikinä marginaali on ollut yli 2,2 miljardia. Ja no ihan vain tiedoksi 2008 marginaali oli 3 miljardia. Joten oliko tapaus, jolloin se oli suurempi. Mutta mitä tulee marginaaleihin, minä en puolla suuria marginaaleja – ihan itsestä vuoksi. Minä puolen sitä, että on vakaat marginaalit, joiden sovituksia voi tarvittaessa tehdä, eikä pidä unohtaa, että meillä on näitä globaaleja marginaaleja, josta voidaan keskustella sitten myöhemmin. Se, mitä ei siis käytetä, sitä pitäisi menettää. Se on ainakin meidän toimintafilosofiamme. Vielä kerran kiitos oikein paljon ajastanne. Ja nyt minun tosiaan pitää sitten lähteä. Pour ce, siis pour ce bon moment. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja, näistä hienoista hetkistä. Nähdään sitten, mitä tämä teidän talousarvio ja minkä näköisen vastauksen se saa tuolta neuvostosta. Ja seuraavien viikkojen aikana otamme sitten omat prioriteettimme esille. Puhuitte myös nuorisotyöllisyydestä ja minun mielestäni se on asia, joka puhuttelee eurooppalaisia. Mutta jos haluamme tarjota vastauksia, tarjota uutta toivoa työttömille nuorille Euroopassa, niin minusta me tarvitsemme myös nuorten liikkuvuuteen erilaisia toimia. Ja meillä on mahdollisuuksia tietysti puhua Erasmuksesta ja Erasmus Plusasta. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja. Pieni talousarvio, mutta vain yksi prosentti BKT, se ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö siihen kiinnittäisi aivan erityistä huomiota, jotta tehdään tärkeät asiat ja yritämme näin aivan kuten totesitte, tehdä enemmän vähemmällä, vähemmän varoin. Kiitoksia tästä kovin lupaavasta esityksestä. Merci, merci beaucoup. À ce soir. Bien, nous nous reverrons ce soir dans le trilogue sur l'EFSI. Eli esir trilogi illalla, toivottavasti se on sitten lopputuloksen aikaansaava. Muita asioita? Seuraava kokous 8.6. kello 19. 19.21 Strasbourgissa. Kokous on päättynyt.